Κυρίες ja κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä istuutumaan. Käykää paikoilleen. Aloitamme äänestykset minuutin kuluttua. Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. No niin, käynnistämme äänestykset. Ensimmäinen mietintö on Maria Gabrielin mietintö. Nimenhuutoäänestys. äänestys.